darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Pyytäisin teitä istuutumaan. Die Sitzung der Konferenz der Präsidenten, die heute allen Mitgliedern... Valiokuntien puheenjohtajakokous, joka on avoin kaikille jäsenille, on avattu. Ja toivotan tervetulleeksi komission varapuheenjohtajaehdokkaan Frans Timmermansin. Kuten tiedätte, parlamentti valmistelee äänestystä uuden komission valinnasta työjärjestyksen 18 artiklan ja liitteen 16 mukaiseksi. Siksi meidän tulee arvioida komission jäsenehdokkaita, heidän yleisen pätevyytensä, perusteella myöskin, kuinka sitoutuneita he ovat Eurooppaan ja kuinka riippumattomia he ovat. Meidän tulee myös arvioida heidän tuntemustaan tulevista tehtävistään ja tiedotuskykyään. Tätä varten me järjestämme tämänpäiväisen kuulemisen, joka on viimeinen kuuleminen ennen kuin puheenjohtajakokous antaa arvionsa. Herra Timmermans pitää ensin korkeintaan 15 minuutin alustuspuheenvuoron. Sen jälkeen meillä on 45 kysymystä herra Timmermansille, äh, jotka kollegat esittävät. Jokaista kysymystä varten on maksimissaan minuutti aikaa ja herra Timmermansilla on vastausta varten kaksi minuuttia aikaa. Koska meillä on vain rajallisesti aikaa, pyytäisin, että pidätte kiinni puheajoista ja pyytäisin, että keskityisitte kysymyksissänne mm, pääsisältöihin. Tämä kuulemistilaisuus välitetään parlamentin internetsivuilla ja sitä voidaan sieltä seurata suorana lähetyksenä. Ja nyt vielä tekninen kommentti. Te tiedätte, hyvät naista ja herrat, että minä olen ystävällinen ja mukava ihminen, paitsi silloin, kun puheajat yletetään. Äh, tänään äh, tässä täytyy olla erittäin tarkkana, koska muuten emme pysty antamaan herra Timmermansille emmekä myöskään teille riittävästi aikaa. Eli 15 sekunnin jälkeen sitten äh, tähdet siellä jo vilkkuvat ja 60 sekunnin jälkeen päätän puheaikani. Olen pahoillani, jos minun täytyy se näin suoraan sanoa, mutta tarkoitan sitä. Ja herra Timerman, se koskee myös teitä. Teillä on minuutti eh, enemmän aikaa, mutta kahden minuutin eh, jälkeen todella pyytäisin teitä päättämään puheenvuoronne. Ja tekin tuossa eh, ruudulla edessänne näette nuo kaksi punaista tähteä, jotka näyttävät, että teidän puheaikanne on päättymässä. Onko vielä kysymyksiä tähän menettelytapaan liittyen? Ei ole. Herra Timmermans, teillä on puhe.